Ladies and Gentlemen, ich darf Sie herzlich begrüßen zu den Sitzungen des Ausschusses heute und morgen. Wir arbeiten ja bis in die letzten Tage rein. No niin. Onko teillä mitään äh, huomautettavaa esityslistaan? No onko täällä muuttunut mitään ennen kuin esityslista on laadittu? Tulkki rikkaus on selvitetty. Tässä oli aluksi hieman ongelmia Romanian suhteen. Nyt haluaisin ilmoittaa, että herra Chichester maanantai 6. helmikuuta on ilmoittanut 6. Maan, 6. helmikuuta äänestyspäiväksi. Ja näin varmasti voimme tehdä. Sitten toivottaisin muutamia uusia jäseniä tervetulleeksi, vaikka he eivät kaikki ole paikalla, mutta jos joku olisi paikalla, niin voi nostaa ylös. Uusia ovat herra Gyrk, ei ole paikalla. Salvador Sedo Jalabar, ei liioin paikalla. Andreas Baria, Amelia Andersdotto. Gut, Lorenzo Fontana. Gut, da gibt's noch News. Ja sitten on uusia varajäseniä. Fia Masejkovic. Gianna Ruota und Gino Trematera. Gut. Hyvä. Kaikki ovat siis uusia valiokunnan jäseniä. Ja puheenjohtajakokouksessa näin päätettiin, että he ovat jäseniä meidän valiokunnassamme. Ikävä kyllä heillä ei vielä tänään nähtävästi aikaa osallistua keskusteluun. Aluksi käytiin valtavaa keskustelua siitä, että Saavatko he olla läsnä, saavatko he äänestää ja niin edelleen, ja nyt tämä ongelma on ratkaistu. Sitten kerron, että meillä on tällainen minikuuleminen. Siinä on herra Thomas Vinje. Ja hänen tilalleen tulee herra Andreani Ferti ja Puolan ministeri on Igor Ostrovski. joka joka on siis digitalisaatiosta vastaava ministeri. Ja sitten herra Pavlak, Pavlak ei ikävä kyllä voi olla paikalla talousasioiden ministeri, vaan hänen tilalleen tulee professori Kaliski. Kohta 13 sama asia. Ministeri Magdalena Gai. Hänen tilalleen tulee Michael Boni. Äh, Michael Boni, joka on estynyt tulemasta. No niin, nyt kerroin kaikki korjaukset. Ja jos ei kukaan näitä vastusta, niin esityslista on tällainen. Siirrymme ensimmäiseen kohtaan tänään. Se menee varmasti hyvin nopeasti, niin että meillä on tarpeeksi aikaa keskusteluun. Eli kysymys on kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistaminen ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettaminen. Me annamme tästä luonnokseen ja vasta, vastuuhenkilö tässä on Gutierrez Cortines ja hän saa ensimmäisenä puheenvuoron ja sitten varjoesittäjät tai muuta asiasta kiinnostuneet, joita täällä nyt ei ole kovinkaan paljon paikalla. Olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä kiitän siitä, että minulle annettiin tämä lausunto, mutta minä olin jo 2002 varjoesittelijänä silloin, kun käsiteltiin edellistä ohjelmaa. Niinpä haluaisin verrata tähän edelliseen ja haluaisin sanoa lyhyesti tästä tärkeästä tilanteesta. Ensinnäkin ympäristö ala on vähentynyt tai supistunut sen jälkeen, ja tässä on myös muita näkökohtia, jotka tulevat esiin. Ja kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja sen vähentämisestä, vaikuttaa siltä, että täällä parlamentissa ei olla huomattu sitä, että meillä on ympäristöalalla sellaisia valtuuksia, joita ei ole huomattu Niinpä tällä hetkellä sanoisin, että kruununjalokivi on biologinen monimuotoisuus. Ja vesistöteema on myös hyvin olennainen tällä hetkellä meillä on meneillään juuri tämän asian teema, teemavuosi ja sitten äh, live-ohjelma. Niinpä minulla on sellainen vaikutelma, että edelleenkin äh, pääosasto ei ole äh, reagoinut riittävällä tavalla. Ja mitä tulee ilmastonmuutokseen, siinä on toimittu hyvin hajanaisesti. Siinä kuitenkin imago on tärkeää Minun mielestäni nämä eivät ole mitään konkreettisia politiikan aloja. Niinpä meillä on mahdollisuus antaa tästä lausunto ja ottaisin esiin siinä näitä ongelmia, joita voidaan ottaa esiin direktiivin yhteydessä. Ensinnäkin kompromissi asiakirja. Tässä ei haluta liikaa sitoutua ja sanoisin, että Tämä on hyvin teoreettinen ja meidän täytyy vaatia tässä vaiheessa eh, tietoa siitä, miten ryhdytään toimenpiteisiin, miten täytäntöön pannaan eh, tehokkaasti nämä valtuudet, joita on eh, mukaan lukien myös mielikuvituksen, koska sitä ei minun mielestäni tässä ole tässä direktiivissä. Ja minun mielestäni tässä voisi olla paljon enemmän vielä johtajuutta ja mielikuvitusta. Yksi tärkeistä teemoista tässä on se, miten tärkeää on jokapäiväinen elämä, ympäristövaikutus ja eri ohjelmat, myös rakennerahastot ja kaikki tämä riippuu ympäristövaikutusdirektiivistä. Niinpä se on hyvä vain voimakkaampi. Minun mielestäni eh, sitä ei ole hyvinkään äh, hyvin hallinnoitu tätä direktiiviä ja niinpä meillä pitäisi olla käytännön eh, toimia jossakin osissa, kun puhutaan äh, vaik- ympäristövaikutuksesta ei välttämättä pelkästään maisemaan ja perintöön. Se tulee esiin tässä ja komissio ei valvo sitä kuitenkaan. Vetomusvaliokunnassa on paljon asioita, jotka tulevat esiin tässä. Siellä on esimerkiksi sellainen tie, joka tulee eh, merkittävälle alueelle tässä suhteessa. Ja siellä on historiallista eh, ympäristöä ja monilla alueilla, jäsenvaltioissa, komissiossa, eh, siellä on biologeja ja sen eh, alueen asiantuntijoita, jotka eivät välttämättä ymmärrä näistä historiakysymyksistä ja symboleista. Ja sitten rakennetaan tie tuolle alueelle. Niinpä on sellaisia näkökohtia, joista eh, esimerkiksi uusiutuva energia ja sen yhteensopivuus äh, maiseman kanssa. Tässä äh, on aivan sama asia kuin äh, siinä, että mistä energiaa saamme, mihin se asettuu ajatellen maisemaa mutta eh, niin, että meillä tulisi tällainen eh, mekanistinen näkemys tähän direktiivin. Eh, haluaisin pyytää tässä lausunnossa, että katsotaan uudestaan ympäristön vaikutuksia ja sen kaikkia näkökohtia, varsinkin ajatellen maisemaa. Ja se oli vähemmän tärkeää kymmenen vuotta sitten ja nyt vaikuttaa siltä, että tässä halu halutaan nähdä äh, kauniita maisemia, varsinkin matkailun osalta se on hyvin tärkeää. Ja sitten Natura 2001, tärkeä, eh, merkittäviä äh, epäonnistumisia Euroopassa on ollut se, ettei olla onnistuttu suojelemaan. Äh, miten näitä alueita suojellaan, miten sitä hallinnoidaan, koska kyse on useinkin äh, pelkästä erämaasta. Niinpä. Minusta äh, Natura 2000 ja sen äh, artiklaa 6 ei sovelleta hyvin. Ja siellähän tarvitaan kuitenkin, se pitää syödä, syödä juoda. Esimerkiksi metsästäjät Espanjassa, siellä on kysymys myös vedestä. Jos ei ole vettä, siellä ei ole myöskään mitään metsästettävää, ei lintuja. Mutta sama pätee kaneihin. Esimerkiksi me tietenkin mietimme, että miten tarvitaan, tarvitaanko juuri näitä kaneja, joita kotkat syövät. Ja 2000 Natura 2000, niissä pitää olla selkeitä sopimuksia myös omistajien kanssa ja siinä pitää olla myös yhteensopivuutta eri osioiden kanssa. Niinpä pitää olla selkeästi omistaja, isäntä, koska tässä kyse on maisemanhoidosta, samoin kuin maataloudesta. Niinpä meillä pitää olla selkeä toimintaohjelma siinä, miten asia hallinnoidaan. Minun mielestäni tärkeää on myös maaperähallinta, maaperän käyttö. Ja tässä asiassa on esitetty direktiiviä ja tässä ei olla onnistuttu, koska Monet ovat sitä mieltä, että haluat soittaa sen itse, mutta meillä täytyy olla tiettyjä minimejä, eh, tiettyjä vähimmäismääriä, jotka pitää ottaa huomioon. Täytyy katsoa, missä on eh, saastunutta maaperää ja tiettyjä kriteerejä siinä, miten rakennetaan teitä, koska usein tulee tulvia ja eh, se johtuu siitä, että on häiritty veden kulkureittejä jos nyt halutaan välttää näitä katastrofeja ja useinkin tulvia, meillä täytyy olla tietyt vähimmäiskriteerit. Esimerkiksi Ranskassa puhutaan maaperän hallinnoinnista ja tässä tulee usein, alueet, usein esille alueita, jotka ovat riski, riskabeleja sijainniltaan. Ja nyt kun katsotaan näitä ongelmia kokonaisuutena, ei voida tehdä direktiiviä torjunta-aineista ja sitten ottaa kokonaan ilmaston. Meillä on kärpäsiä ja hyttysiä. Meidän täytyy hoitaa nämä asiat kattavasti. Jos nyt katsotaan karttaa Euroopan unionin osalta, Siinä on Välimeren alue, pohjoisalue ja muut alueet. Siellä on erilaiset ilmastonalat, mutta meidän täytyy kuitenkin kaikkien käyttää samaa kaavaa ja täytyy olla yhtä tehokas. Pitää sopeuttaa direktiivejä erilaisiin ilmastooloihin, koska jos on erilainen ilmasto, silloin myös muut olosuhteet vaihtuvat. Ja sitten äh, LIFE. Minä olin siinäkin esittelijänä. En tiedä, tiedättekö te, että äh, siinä äh, tuli esille meille, meitä oli siis viisi esittelijä, varjoesittelijä live-kysymyksessä, ja e, se on rahoitusväline. Siinä e, kaikki e, riippuu tästä ohjelmasta, tuet ohjelmat, mutta siinä on myös tietty hankeosio. Ja ensimmäisessä käsittelyssä saimme sen läpi ja sitten äh, kesällä komissio hyväksyi sen ja äh, sitten sanottiin, että LIFE äh, kansallistetaan ja jokaisen maan pitää hoitaa omat hankkeensa. Tässä siis esittelijä, joka oli vihreä, Liineman sosialisti, me olimme vastaan, sanoimme, että LIFEin pitää olla eurooppalainen ohjelma, aivan kuten tutkimusohjelman, seitsemän puite, tutkimuspuiteohjelman, niinpä eh, kansalaisjärjestöt ja ne muut, niiden pitää toimia ja sillä tavoin, että hoidetaan asia Euroopan tasolla. Muussa tapauksessa tehdään neljässä paikassa samaa tutkimusta. Meillä oli kahdeksan kuukautta aikaa tähän ja me voitimme ja nyt on suuri yllätys, että LIFEin tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Ja äh, tässä on nähty, että on jo ylikansallisia äh, hankkeita. Esimerkiksi äh, kun linnut lentävät, he eivät tietenkään näy, ne eivät tietenkään kysy, mitä näissä maissa tapahtuu. Ja silloin kun meillä on ilmastonmuutoskysymyksiä, niin eivät pilvet mitään kysele. Niinpä ymmärrämme kyllä, että nyt on erittäin tärkeää, että LIFE edelleen on kansainvälinen ohjelma ja se toimii komission alaisuudessa. Ja sitten vielä vesipuitedirektiivi. Minun mielestäni tässä on toimittu hyvin fundamentalistisesti. Tässä on erittäin hyvä puitedirektiivi, erinomainen, mutta se edustaa ainoastaan yhtä, asaa, yhtä osaa näistä kysymyksistä, koska sinne tulee mukaan myös pohjavesikysymys. Mutta nyt meillä on tämä Blueprint-ohjelma ja siinä, siinä meillä on melko paljon lisää tietoa siitä, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa, kunnissa ja aluetasolla. Kyse on veden laadusta ja siinä olennaista on myös teknologia ja kierrätysteknologia. Ja tässä tarvitaan vielä edistyneempää vesiteknologiaa ja tässä pitää toimia ilman ennakkoluuloja. Kun puhumme esimerkiksi suolan poistosta ja pitää miettiä siihen liittyviä kysymyksiä, suolan poisto vie valtavasti energiaa, se pitää ottaa huomioon. Ja, ja silloin usein käy niin, että tuhotaan tämän meren eliöstöä, mutta tämä ei ole mikään todellakaan ykkösratkaisu, koska kun me puhumme kestävyydestä, pitää miettiä, miten asiat hoidetaan. Ja minu, minun mielestäni nyt meidän pitäisi saada kattavaa vesipolitiikkaa ja siihen, siinä pitää ottaa huomioon veden kiertokulku ja se tieto, joka meillä on joista, sateesta ja teknologiakysymyksistä, koska meillä on tietyt kriteerit ja välineet varoja ja tällä tavoin voimme valvoa esimerkiksi pohjavesiä ja niitä pitääkin valvoa koska näitä asioita pitää todellakin valvoa. Ja jos tunnemme hyvin pohjavedet, eh, silloin, eh, silloin asia hoidetaan eh, riittävän strukturoidusti. Ja sitten tässä ohjelmassa on vielä paljon tekemistä, mutta siinä pitää pitää mielessä nämä tärkeät aihealueet, pitää soveltaa tiedettä hyvin selkeästi ja mennä kohti tieteellistä käsitystä siitä, mikä ne, siitä uudistuksesta, joka pitää tehdä näihin direktiiveihin ja miten niitä pitää soveltaa. Kiitos. Danke sehr, Frau Kollegin. Frage. Kiitokset. Hyvä kollega, haluaisiko varjoesittelystä joku kommentoida olla paikalla? Onko mahdollisia muita puheenvuoropyyntöjä? Komissio, haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. If, if I may, I will try and... Kiitos, puhun lyhyesti. Ja kiitokset esittelijälle hyvistä ehdotuksista. Ehkä yksi asia kuitenkin. Nämä ympäristön toimintaohjelmat ovat varsin tärkeitä ja antavat nuora ympäristöohjelmille ja kaiken kaikkiaan näillä pyritään saamaan aikaan suuria muutoksia. Alussa mukana oli 15, mutta nyt sitten 27 näissä toimintaohjelmissa. Muutoksia on siis ollut varsin paljon ja täytäntöönpanon aikanakin muutoksia on tehty, niin siksi on hyvä ymmärtää, mikä, mitä on saatu aikaan kuudennen toimintaohjelman puitteissa ennen kuin tähän seitsemänteen päädyttiin. Ja toivottavasti voidaan todeta, että pääosastomme ei täysin poikkea niistä näkemyksistä, joita te olette meille esittäneet. Ehkä muutamalla sanalla kommentoisin äskeistä esitystänne. Tärkeää on, että seuraava ympäristön toimintaohjelma keskittyy tiettyihin prioriteettiohjelmiin. Tärkeää olisi, että jäsenmaat sitoutuisivat paremmin täytäntöönpanoon ja siihen, kuinka integroitua lähestymistapaa sovelletaan. Sitähän täällä parlamentissakin tarkastellaan. Ja tärkeää on, että toimintaohjelmissa panostetaan myös siihen, että näihin resurssitehokkuuskysymyksiin kiinnitetään huomiota. Mutta niin kuin tässä esittelijäkin totesi, habitat ja maaperän suojelukysymykset ovat tärkeitä ja myöskin mainittu vesi. Ja tässä mainittu integroitu lähestymistapa on tärkeä muistaa. Ja toivottavasti seitsemäs toimintaohjelma nimenomaan tähän suuntaan selvän viestin esittää. Ja niin kuin tässä kirjallisessa esityksessä todettiin, nämä rahoituskysymykset ympäristöohjelmien osalta ovat tärkeä asia, johon voimme yhtyä on olemassa LIFE-ohjelma, mutta myös muita tärkeitä, mutta olennaista on pitää huoli siitä, että eh, synergiaedut toteutuvat eli Horizon 2020 ja nämä muut ohjelmat ja myös LIFE-ohjelma, että ne yhdessä eh, saavuttavat sen tavoitteen, että voidaan ekosysteemejä, maaperää ja muita tärkeitä kysymyksiä suojella. Ja Blueprint-asia tulee varmasti esiin vasta vuoden loppupuolella ja sen myötä monet kysymykset löytävät vastauksensa. Ja varsinkin nykylainsäädännön täytäntöpanoon kiinnitän huomiota, miten vesipolitiikkaa voidaan paremmin hyödyntää yhteydessä muihin politiikkoihin ja toisaalta miltä pohjalta toimia silloin, kun lisätoimia tarvitaan. Ja vesitoimien tehokkuuden tässä mainitsittekin ja ympäristö- ja ilmastonmuutoksessa samassa yhteydessä. Ilman muuta tältä kannalta me myöskin näitä kysymyksiä tarkastelemme. Kiitos. Hyvä. Kiitos teille. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. Vai on täällä vielä yksi? Esittele, olkaa hyvä. Nyt haluaisin sanoa tämän yhden asian vielä. Biologinen monimuotoisuus. Usein tässä ongelmana on se, että sitä ei täysin ymmärretä. Minä liikun usein Madridissa metrolla ja sitten mietin siellä, että ymmärtääkö kukaan biologista monimuotoisuutta tuskin mukaan minun mielestäni olisi erittäin tärkeää, että käsitellään kaikki nämä ongelmat erikseen. Sanotaan, että me tuhoamme, tuhoamme e, esimerkiksi hyönteiset ilmastonmuutoksen myötä ja myös lintuja on yhä vain vähemmän ja vaikuttaa siltä, että meidän täytyy ryhtyä konkreettisiin toimiin. Meidän täytyy eh, eh, edistää myös pedagogiikkaa uudella tavalla. Tarvitaan eh, sellaisia ohjelmia, jotta ihmiset ymmärtävät täysin. Esimerkiksi kouluissa pitäisi opettaa lapsille, että linnut syövät hyönteisiä, jos ei ole hyönteisiä, sitten ei ole lintujakaan. Kiitos. Vielä yksi puheenvuoro, olkaa hyvä. În primul rând vreau să o felicit pe colega noastră pentru acest raport și să îi confirm că suntem uh, alături de... Haluaisin uh, kiittää esittelijää hänen mietinnöstään. Olen samaa mieltä kaikesta, mitä hän mainitsi, mutta haluaisin lisätä yhden asian. Meidän tulisi pitää tämä asia enemmän mielessämme sen vuoksi, että jotta myöskin jäsenvaltiot näkevät tai pitävät biodiversiteettiä jotenkin epänormaalina. Esimerkiksi minun kotimaassani Romaniassa on suuria kaivosprojekteja, joita nyt valmistellaan – ja nämä projektit eh, johtavat eh, rikoksiin luontoa vastaan. Otan esimerkiksi Roche Montanan kultakaivoksen, joka on valtava projekti. Ja se eh, on suuri mahdollisuus, että se vahingoittaa metsiä. Siellä on jo ryhdytty hakkaamaan – metsiä vanhoista aarniometsistä, joten minä toivoisin enemmän suojelua ja valvontaa. Euroopan unionin tulisi voida estää tällaisen tapahtuminen ja se on kiireellistä. Gut, dann darf ich mich bedanken. Darf diesen Hyvä, voimme päättää tämän kohdan tarkastelun. Ja tässä on nyt hieman aikaa, koska kuulemistilaisuus oli tarkoitus käynnistää vasta varttia vaille, eli nyt pieni tauko, jos se kaikille sopii. Kahvipaussi tai mitä tahansa muuta mukavaa varttia vaille kokous jatkuu minikuulemistilaisuudella. Eli keskeytän hetkiseksi kokouksen. Ladies and gentlemen, darf die Sitzung wieder eröffnen? Wir hatten uns... No niin, nyt voimme jatkaa kokousta. Tarkoitus oli nyt pitää pieni e, minikuuleminen aiheesta kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat. Tässä esittelijänä toimii. Ja sitten tässä on meillä asiantuntijoita myöskin paikalla. Tervetuloa kaikille. Melkein kaikki ovat jo tänne ehtineetkin. Ja ehdottaisin, että lähdetään saman tien liikkeelle. Ja Rova Tikau saa ensimmäisen puheenvuoron. Hän voi alustuspuheenvuoron pitää. Olkaapa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän asiantuntijoita siitä, että he ottivat vastaan meidän kutsumme. Aihe on mielestäni erityisen tärkeä ja me tarvitsemme sähköisiä palveluita, jos me haluamme digitaaliset sisämarkkinat. Ja jos me katselemme, odotan kaikkia näitä puheenvuoroja tänä päivänä, koska tämä meidän mietintömme on nimenomaan tämä, jolla me lähdemme luomaan näitä digitaalisia sisämarkkinoita. Ja me haluaisimme, että tällä mietinnöllä me voimme sitten tavallaan katsoa, mikä sähköisten viranomaispalveluiden tilanne on, mitä esteitä on, identifioitu jäsenvaltioissa ja Euroopan tasolla. Me haluaisimme saada aikaan sähköisten viranomaispalveluiden interoperabilisuutta. Ja tämä on hyvin tärkeää. Me puhumme tänään kommunikointi verkoista, tarvittavista kommunikaatiojärjestelmistä sekä myös informaatiojärjestelmistä, joita me tarvitsemme. Keskustelemme myös kehityskuluista sähköisissä viranomaispalveluissa Euroopassa sekä sen ulkopuolella. Keskustelemme myös oikeudellisista puitteista, joita meillä on, ja niistä direktiiveistä, joita meillä on, sekä niiden siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön. Puhumme myös sähköisestä allekirjoituksesta ja vastavuoroisesta sähköisen allekirjoituksen tunnustamisesta kolmansien maisten, maiden kanssa myös. Puhumme myös sähköisestä identiteetistä ja vuodesta 2001 lähtien meillä on ollut hyvin kunnianhimoinen suunnitelma sähköisten viranomaispalveluiden toimeenpanosta. Ja komissio on tuonut esiin nämä 20 toimea, jotka liittyvät äh, sähköisiin palveluihin kahdeksan ympär- yritystasolla. Ja jotkut palvelut ovatkin hyvin tärkeitä. Toki puhun tässä sähköisistä järjestelmistä esimerkiksi julkisiin hankintoihin. Ja tämä on tuonut huomattavaa menestystä. Ja esimerkiksi veroilmoitukset voi hoitaa sähköisesti, samoin kuin älykkäät äh, liikennejärjestelmät äh, sekä älyenergiaverkko. Joten Tällaiset sähköiset viranomaiset palvelut ovat hyvin tärkeät, kattavat ja pitkälle menevät ja sen vuoksi on hyvin tärkeää puhua myös uudesta lainsäädäntöpuitteistosta ja olemassa olevan lainsäädännön muuttamisesta niin, että voidaan parhaiten kehittää ja viedä eteenpäin sähköisiä viranomaispalveluita. Me haluaisimme myös uutta infrastruktuuria tiedon vaihtoon, informaation vaihtoon. Tärkeää on myös saada tämä turvalliseksi ja että saadaan vastavuoroinen sähköisen allekirjoituksen tunnustaminen ja että kehitetään sähköistä identiteettiä. Ja odotan komission ehdotusta suurella mielenkiinnolla ensi vuonna. Tällä mietin, tässä mietinnössä on tarkoitus kattaa erilaiset indikaattorit. Meidän tulisi keskustella myös taloudellisista voimavaroista sekä mahdollisesta yhteistyöstä. Meidän mietintömme lähtee kolmesta perus, komission perustiedonannosta. Yksi, joka liittyy sähköiseen laskutukseen. Tämä on, ei ole pelkästään vapaaehtoinen aloite, vaan se on Euroopan tasolla. Sen lisäksi meillä on sähköisen viranomaispalvelua koskeva tiedonanto komissiolta ja kolmas, joka liittyy yhteensopivuuteen äh, näissä viranomaispalveluissa. On tärkeää että puhun näiden kolmen asiakirjan pohjalta ja arvioida, mikä tilanne tällä hetkellä on ja mikä on sähköisten viranomaispalveluiden tilanne ja tola eri jäsenvaltioissa ja katsoa, onko niitä olemassa ja mitkä ovat ne mahdolliset esteet, joilla estetään mahdollisesti sähköisiä palveluita. Mitä esteitä on myös interoperabilisuudelle ja sekä myös yhdessä pystyä tunnistamaan nämä katalysaattorit, jotka voivat eh, edistää sähköisiä viranomaispalveluita. Eh, la traducere on eh, la începutul... Tämä mietintö toivon mukaan saadaan tammikuun alussa jo kääntäjille ja helmikuun Lokakuun kuudes päivä ITRE-valiokunnassa keskustellaan tästä mietinnöstä. Ja 15. helmikuuta on tarkistusten määräaika. Tässä minikuulemisessa se, mitä täällä tänään teemme, liittyen myös tähän äh, mietintöön Tämä tulee auttamaan Euroopan unionia poistamaan ne esteet, joita me tänä päivänä tunnistamme. Esteet, jotka estävät meitä saamaan sähköisiä viranomaispalveluita, jotka olisivat rajat ylittäviä. Päätän tähän puheenvuoron ja odotan ilolla asiantuntijoiden puheenvuoroa, koska vain yhdessä voimme saavuttaa tämän kunnianhimoisen mietinnön tavoitteen teet mietinnön, joka luo meille äh, vankan pohjan tuleville sähköisten viranomaispalveluiden kehitykselle unionin rajojen ylitse. Kiitos. Lämpimät kiitokset ja Juan Arke Mäkion voi tästä jatkaa saman tien. Hän toimii hankevirkamiehenä ICT kysymyksiä viranomaispalvelujen yhteydessä eh, tietoyhteiskunta kysymyksistä vastaavassa komission pääosastossa. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että sain mahdollisuuden tulla tänne tänään minikuulemistilaisuuteen. Kiitoksia Rova Tikaulle myös. Minä kuuntelin teidän johdantoanne ja näitä näkökohtia jotka otitte esiin, ne ovat sellaisia, joista komissio on samaa mieltä, koska siinä painotetaan sähköistä viranomaispalvelua ja siitä, miten tärkeää on kehittää digitaalisia sisämarkkinoita. Minä olen laatinut muutaman kalvon, ne ovat tuolla esillä aivan pian. Niin kuin sanoin, minulle on todella ilo olla täällä tänään minä toivon, että minun äh, alustukseni kautta te saatte näkemystä asiasta ja voidaan äh, kehittää myös parlamentin äh, kannanottoa siihen, miten sähköinen viranomaispalvelu on digitaalisilla sisämarkkinoilla kilpailukykyisenä kärkenä. Minä itse puhun toimintasuunnitelmasta, joka hyväksyttiin vuosi sitten ja viime viikonloppuna eh, sillä oli jo yksivuotispäivät. Heti kun nuo kalvot tulevat nyt esiin, niin jatkan. Thank you. It's uh, another case for promoting interoperability. No niin, tässä voidaan vielä, vielä edistää eri toimielinten välistä yhteen toimivuutta. Ja tässä nyt kalvot, kiitoksia. Aivan ensiksi, minkä tähden me tarvitsemme uutta toimintasuunnitelmaa sähköisille viranomaispalveluille. 2006-2010 äh, oli sellainen, ja kaikki jäsenvaltiot etenivät omissa strategioissaan. Äh, laitettiin palveluita internettiin. Tarvitsemmeko siis toista suunnitelmaa? Me olimme sitä mieltä, että Meillä on neljä haastetta, kun halutaan kehittää viranomaispalveluita, sähköisiä viranomaispalveluita. Ne eivät ole aikaisemmin olemassa. Ensinnäkin yhä enemmän tarvitaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä hallinnossa. Halutaan myös voimakkaasti, että yrityselämä ja kansalaiset saisivat lisää vaikutusvaltaa – me olemme nähneet, miten äh, tämä muutos on tapahtunut. Tällä tavoin äh, voidaan nähdä, että äh, toimintaympäristö on muuttunut. Ja sitten kolmas näkökohta on se, että meidän pitäisi vahvistaa sisämarkkinoita, digitaalisia sisämarkkinoita – Jäsenvaltiot ja komissio ovat huomanneet, että kun kehitetään äh, sähköisiä viranomaispalveluita ja niihin liittyviä järjestelmiä, ähm, me aikaisemmin, aikaisemmin äh, toimimme eristäytyneinä ja silloin syntyi vain esteitä niillä alueille, joissa ei ollut esteitä, joten siinä ei ole järkeä. Meidän täytyy laittaa asia paremmalle tolalle. Ja sitten äh, kun katsotaan nyt nykyistä rahoitus- ja talousympäristöä, niin meidän etujemme mukaista on se, että äh, varmistetaan siitä, että julkinen sektori on tehokas, kestävä ja se on äh, sopiva myös uudelle vuosisadalle. Viimeisen kahden vuoden aikana on ollut paljonkin poliittista painoarvoa tässä asiassa. Ja niin kuin sanoin, meidän puoleltamme konkreettinen toiminta on viime vuoden sähköiset viranomaispalvelut toimintasuunnitelma ja tämä on tuloksena ministeritason julkilausumasta vuodelta 2009 Malmössä. Siellä oli kaikkien jäsenvaltioiden ministerit, jotka osoittivat poliittista sitoutumistaan uudelle eh, viranomais, eh, sähköisten viranomaispalveluiden eh, suunnitelmalle. Mukana oli myös elinkeinoelämän edustajat ja myös kansalaisten näkökulma. Siinä painotettiin avoimuutta, osallistumista ja vaikutusvallan lisäämistä. Tästä syntyi neljä poliittista prioriteettia. Ensinnäkin käyttäjän äh, vaikutusmahdollisuuden lisääminen, äh, sisämarkkinat, äh, vaikuttavuus ja tehokkuus ja lopuksi vielä e, edellytysten kehittäminen, jotta nämä kolme ehtoa voidaan täyttää. Kyseessä on siis sähköinen identiteetti, sähköinen allekirjoitus. Meidän täytyy kehittää uutta teknologiaa, erilaiset järjestelmät, jonka avulla näihin voidaan pyrkiä. Ja tällä kalvolla näkyykin erilaiset yhteydet julkilausuman, Malmöön julkilausuman ja digitaalisen agendan näkökulmat tuohon sähköisten viranomaispalveluiden toimintasuunnitelmaan – Siinä on nämä neljä prioriteettia, jotka on selitetty hiukan yksityiskohtaisemmin. Siinä näkyy, että ensimmäisessä prioriteetissa, mitä tarkoitetaan sillä, että annetaan, lisätään vaikutusmahdollisuuksia kansalaisten ja liike-elämän vaikutusmahdollisuuksia. Tarvitsemme käyttäjäkeskeisiä palveluita, yhteen toimivia tuotantomahdollisuuksia. Näkyyköhän sinne teille nyt koska tämä eh, palveluiden tuotanto, eh, siinä avataan ikkunoita, ovia, hallinnon eh, ovia kolmansiin osapuoliin, jotta nekin voivat suunnitella, kehittää sähköisiä viranomaispalveluita. Ja meidän täytyy tunnustaa se, että tietämystä ja taitoa on paljon olemassa ja hallinto ei aina välttämättä tiedä, mikä on paras tapa. Joten yhteistyöllä kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja kolmansien osapuolien kanssa voimme kehittää kaikille parempia palveluita. Uudelleen, julkisen sektorin tiedon uudelleenkäyttö Kyse on avoimuudesta, läpinäkyvästä hallinnosta. Siinä saadaan aikaan myös liiketoiminnan mahdollisuuksia, liike-elämän mahdollisuuksia, eh, julkisen eh, sektorin tietoa on eh, käytettävissä niin, että kehitetään uusia sovelluksia, lisää avoimuutta ja myös mahdollistetaan kansalaisten osallistuminen lainsäädäntöprosesseihin, poliittiseen päätöksentekoon niin, että kaikki ovat paremmin mukana näissä prosesseissa. Ja sitten toinen prioriteetti, vahvistetaan sisämarkkinoita. Siinä eh, tulevat esiin nämä esteet, joihin viittasin aikaisemmin. On aivan totta, että eh, sähköiset viranomaispalvelut, niiden pitäisi helpottaa elämää, helpottaa eh, palveluita, prosesseja, menettelyjä, näin saattaa olla siis jäsenvaltion sisällä, mutta me haluamme eh, toimia näin myös eh, muissa maissa. Ja eh, silloin käy niin, että se ei ole välttämättä mahdollista tai sitten se ei ole niin hyvin mahdollista kuin paperiteitse. Me haluamme siis edistää rajat ylittäviä sähköisiä viranomaispalveluita niin, että voidaan liikkua Eh, ympäri Euroopan eh, helpommin kuin aikaisemmin. Ihmiset voivat eh, asettua toiseen maahan, jäädä eläkkeelle, opiskella ja näin he voivat tehdä sitten sähköisesti, aivan kuten omassa jäsenvaltiossaan. Ja viimeisenä kohtana rajat ylittävät palvelut. Tämä on yksi osio toimintasuunnitelmassa 2015 mennessä. Meillä pitäisi olla rajat ylittäviä palveluita, jotka ovat käytettävissä sähköisesti. Kolmanneksi tehokkuus ja vaikuttavuus. Se tarkoittaa sitä, että me haluaisimme tietää enemmän siitä, miten tieto- ja viestintätekniikka eh, toimii näissä prosesseissa. Sähköiset viranomaispalvelut eivät ole ainoastaan se, että eh, rakennetaan nettisivut ja laitetaan lomakkeita nettiin. Me tarvitsemme eh, vielä enemmän, tarvitsemme uutta ajattelua tähän ja siihen, miten hoidetaan tämä asia julkishallinnossa. Mikä meidän täytyy nähdä, että äh, sähköiset viranomaispalvelut vähentävät hallinnollista taakkaa ja tässä on potentiaalia myös niin, että saadaan aikaan vihreämpää hallintoa. Siinä vähennetään äh, matka-aikoja ja niin edelleen. Äh, on paperitonta hallintoa. Ja sitten lopulta eh, kaikkien näiden taustalla on edellytys, avoimet määrittelyt ja yhteen toimivuus on tärkeää, varsinkin sisämarkkinoilla. Ja tässä eh, olennaiset eh, helpottajat ovat esimerkiksi sähköinen allekirjoitus ja sähköinen teknologia. Minkälaisia välineitä sitten Euroopan komissiolla on käytössään, niin kuin tiedätte, sähköiset viranomaispalvelut ovat todellakin äh, sellainen ulottuvuus, että siinä sinänsä ei komissiolla ole toimivaltuuksia, mutta koska ainakin äh, useat jäsenvaltiot ovat sopineet, että tämä on kaikkien jäsenvaltioiden intresseissä, että toimitaan yhteistyössä kohti yhteisiä päämääriä, niin meillä on toimintasuunnitelma, ministerikokoukset ja korkean tason poliittiset kokoukset Meillä oli Bosnissa äh, juuri äskettäin ministerikokous äh, ja sitten vaihdetaan äh, parhaita käytäntöjä ja näin. Meillä on myös tiettyjä rahoitusvälineitä helpottamassa toisaalta tutkimus, tutkimuksen puiteohjelma. Viimeisin on seitsemäs puiteohjelma – Siinä on ähm, ICT-hallinnolle äh, ja poliittiselle toimintamallille. Ja äh, sitten menemme seuraavaan kalvoon. Tässä äh, muutama esimerkki prioriteeteista, kun halutaan vahvistaa sisämarkkinoita, miten puutumme näihin haasteisiin niin, että saamme aikaan rajat ylittäviä palveluita sähköisesti, eh, saumattomasti ja sovitaan yhteinen lista siitä, mitkä ovat avain julkiset palvelut. Ja eh, niin myös, että ne ovat yhteen toimivia. Ja sitten painotetaan tässä seuraavassa kalvossa eh, paria näkökohtaa, jotka liittyvät näköisiin eh, palveluihin. Sähköinen eh, identiteetti ja allekirjoitus. Siinä keskinäinen tunnustaminen sähköisen identiteetin osalta on toiminto 16. Tässä siis minun osioni. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank. Das war... Paljon kiitoksia. Komission edustajan puheenvuoro kuultiin. Ja nyt, jos haluatte, voitte esittää kysymyksiä. Muutoin menemme eteenpäin. Mutta jos on kysyttävää, niin nyt on tilaisuus niitä esittää. Olkaa hyvä. Thank you. So, I have three short remarks and three... Kolme lyhyttä huomiota ja kolme kysymystä. EU on ollut hyvin aktiivinen viemällä eteenpäin sähköisiä viranomaispalveluita ja ohjelmia, joissa on ollut kysymys nimenomaan siitä, että olisi tarjolla palveluita kaikissa jäsenvaltioissa. Mutta tulokset eivät ole olleet kovinkaan vaikuttavia monissa jäsenvaltioissa, myös Kreikassa. Tätä on käytetty sellaisella tavalla, että se on lisännyt byrokratiaa. Joten eh, kaikki palvelutkin perustuvat samanlaisille byrokraattisille toimille. Me emme ole käyttäneet, tai siis me olemme käyttäneet oikeastaan uutta eh, tekniikkaa oikeastaan vain uuden byrokratian luomiseksi. Ja Euroopan kansalaisen, me kannustamme heitä käyttämään tietokonetta ja internettiä, mutta jos me emme voi auttaa heitä viranomaispalveluilla joka päiväisessä elämässä, koko tämä digitaalinen uudistaminen jää jalkoihin. Se edistys, mitä Eurooppa on nyt saavuttanut viranomais, sähköisissä viranomaispalveluissa, miten te arvioisitte yhteentoimivuuden ja nämä palvelut jäsenvaltioiden poikki? Toisekseen, mikä muuttuu komission pyrkimyksissä saada aikaan toimivat digitaaliset sisämarkkinat palveluille ja tuotteille, mikä tässä, jossa sähköiset viranomaispalvelut ovat tärkeitä. Kolmas, mitkä ovat nämä mitattavat tavoitteet sähköisille viranomaispalveluille ja minkälaisia sähköisiä viranomaispalveluita ajatellaan tulevaisuudelle? Mulțumesc, domnule președinte. Uh, eu aș vrea să uh, îl întreb pe domnul uh, Argur. Olisin seuraavan kysymyksen esittänyt. Kysyisin hieman resursseista vuosille 2014-2020, kun pyritään täytäntöön panemaan näitä viranomaispalveluita enkä tässä välttämättä viittaa kehitykseen kansallisesti, vaan siihen, miten taata yhteentoimivuus myös rajat ylittävästi. 2020 Horizon-ohjelma on olemassa, mutta en tiedä, onko mahdollisesti muitakin kohtia tässä monivuotisessa rahoitusohjelmassa, e, joita voitaisiin hyödyntää näitä palveluita varten. Ehkä voisitte kertoa tästä hieman. Kiitokset. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää alustajaa. Ja anteeksi, kun minä itse tulin hiukan myöhässä, niinpä en tiedä kommentoiko alustaja tästä jo, mutta hän muistutti meitä – näistä neljästä prioriteetista, jotka tulevat esiin toimintasuunnitelmassa. Ja tässä tarvitaan hyvää jäsenvaltioiden välistä koordinaatiota. Minkälaisia ongelmia tässä koordinoinnissa on? Tämä olisi siis konkreettinen kysymykseni. Kiitos. Ja nyt saatte mahdollisuuden vastata. Olkaapa hyvä. Okay, so thank you, thank you for these remarks. Kiitoksia näistä kysymyksistä ja huomioista. herra Tukalas, sanoisin, että mitattavat tavoitteet sähköisille viranomaispalveluille aikaisemmassa toimintasuunnitelmassa asetettiin hyvin konkreettiset tavoitteet ainoastaan nämä julkisille hankinnoille. Sanottiin, että 2010 mennessä 50 prosenttia tai 100 prosenttia julkisista hankinnoista, niiden pitäisi olla saatavilla myös sähköisesti ja niitä käyttäisi 50 prosenttia yrityksistä. Tämä osoittautui hyvin optimistiseksi tavoitteeksi ja viimeisimmät luvut osoittavat, että eh, sähköisen eh, julkisen hankinnan prosentit ovat alle 60, eikä meillä ole luotettavia lukuja siitä, miten paljon näitä käytetään tässä toimintasuunnitelmassa me olemme asettaneet hyvin nämä kunnianhimoiset tavoitteet, mutta olemme realistisempia ja tavoitteemme on se, että 15 vuoteen mennessä 50 eh, prosenttia on käyttänyt sähköistä eh, viranomaispalvelua jossakin vaiheessa. 2010-luvut ovat 42 eh, prosentissa niin, että kansalaista näin moni käyttää sähköisiä viranomaispalveluita. Viime vuosina edistys on ollut hidasta, mutta 2010 näkyi selvä piikki. Toivomme, että siihen sen pohjalta mennään 2015 eh, yli 50 prosenttia. Ja sitten eh, tavoitteena on se, että 80 prosenttia yrityksistä on käyttänyt eh, sähköisiä viranomaispalveluita ja tällä hetkellä on 60, joten toivomme, että tähän tavoitteeseen päästään. Miten sitten mittaamme sitä, miten sähköiset viranomaispalvelut ovat käytössä tai käytettävissä? Noin 20 avainpalvelua on käytössä ja niitä on mitattu noin usean vuoden ajan ja siinä menet aikaisempien menetelmien mukaan. Tässä on menestetty oikein hyvin. Yhä useammassa maassa on käytettävissä näitä palveluita sähköisesti. Melko lähellä 100 prosenttia kuljetaan tässä. Tietenkin maiden välillä on eroja, mutta suuntauksena on se, että kaikissa maissa mennään eteenpäin niin, että kun käytetään näitä indikaattoreita, niin se on nähtävissä. Mitä tulee sitten äh, sähköisen viranomaispalveluun äh, käyttöön, siinä käytämme Eurostatin tietoja. Siellä tehdään yhteistyötä kansallisten äh, tilastolaitosten kanssa ja siellä katsotaan, miten paljon kansalaiset käyttävät sähköistä viranomaispalvelua. Sitten ne varat, joita meillä on käytössä 2014-2020 tässä komissio on ehdottanut, että kirjoittaisin äh, tällainen euroväline niin, että kehitetään äh, Eurooppa äh, kattavia verkkoja myös koskien ict -tä, tieto- ja viestintätekniikkaa. Mutta ICTn osuus on noin 9,2 miljardia. Ja tästä komissio ehdottaa, että 9,2 miljardista ainakin 2 miljardia menisi rajat ylittävän viranomaispalvelun kehittämiseen, esimerkiksi e-identiteetti ja e-julkiset haukinnat. Tämä asia on esitetty neuvostolle ja parlamentille, joten tässä vaiheessa keskustelemme muiden toimielinten kanssa tästä kysymyksestä. Ja sitten Rova Madurei. Koordinointi jäsenvaltioiden kanssa on aivan totta, että mainitsin sen äh, ehkä äh, viidentenä prioriteettina toimintasuunnitelmassa. Siinä on oma lukunsa täällä toimintasuunnitelmassa. On aivan totta, että emme voi, emme voi tehdä mitään, me saa jäsenvaltioita toimimaan yhteistyössä ja viime vuosina ne ovat olleet hyvin halukkaita tekemään yhteistyötä. Edellisessä strategiassa siellä oli eh, sähköisen eh, viranomaispalveluun strategia ja eh, ryhmä. Ja nykyisessäkin on eh, tämän tyyppinen ryhmä ja siellä eh, vaihdetaan kokemuksia, analysoidaan sitä, miten hyvin on päästy eteenpäin ja katsotaan, onko tämä edistymisvauhti riittävä, ovatko poliittiset prioriteetit edelleen voimassa ja niin edelleen. Jäsenvaltiot siis ovat erittäin merkittäviä toimijoita ja koordinointi on yksi prioriteetteja sähköisten viranomaispalveluiden suunnitelmassa. Kiitokset näistä tiedosta ja näin ensimmäinen paneelikeskustelu on saatu päätökseen. Lämpimät kiitokset vielä kerran ja pyytäisin sitten seuraavan paneelin asiantuntijoita tulemaan tänne eteen. Herra Katinat ja Peter Brain. Und dann können wir nämlich direkt weitermachen. Voimme sitten jatkaa eteenpäin saman tien. Jawohl, und wir, we will start just in a second. Ihan hetken päästä voidaan jatkaa. Seuraavana hyödyt, joita Eurooppa voi saada sähköisestä laskutuksesta. Ja on suuri ilo ja kunnia toivottaa tänne tervetulleeksi herrat Michel Katina ja Peter Prain. Molemmilla on 10 minuutin puheenvuoro ja sen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä. Olkaapa hyvä. Ehkäpä herra Katina voi aloittaa. Olkaa hyvä merci, monsieur le président, madame Tika. No niin, kiitoksia puheenjohtaja ja mm, Rouva Tikau tässä ensimmäiseksi näkökohtia koskien sähköistä laskutusta. Se koskee omaa pääosastoani, mutta myös palvelupääosastoa. Ensimmäinen viestini on se, että haluan painottaa sitä, miten olennainen tämä julkinen hankinta kysymys on myös työllisyyskysymyksissä. Kyse on aloitteesta, jossa tavoitteena on johdata yritykset integroituihin järjestelmiin, jotka ovat täysin digi- digitalisoituneita. Ja tässä Äh, puhutaan niin sanotuista killer applicationeista koskien yrityksiä. Äh, sähköinen laskutus on äh, yritystoiminnan keskiössä ja se on suoraan yhteyksissä tuotantojärjestelmään ja kirjanpitoon. Nyt kun katsotaan sähköistä laskutusta, niin siinä ollaan menty kohti digimaailmaa. Ja eh, on aivan totta, että se, sen kautta voidaan saada aikaan hyötyjä eh, tehokkuudessa. Eh, ja se johtaa siihen, että maksuviiveet ovat lyhempiä ja virheet ovat vähäisempiä. Ja tässä on myös integroitu asioiden käsittely erittäin hyvin mahdollinen. Tässä vaiheessa noin 10 prosenttia laskuista hoidetaan täysin sähköisesti. On aivan totta, että voitaisiin edistää yhä enemmän sähköistä laskutusta. Edelleenkin on esteitä ja on olemassa myös sääntelyesteitä, jotka estävät tosiaan sähköisen laskutuksen käyttöä. Ja siinä on komissiokin sitoutunut siihen, että edistetään sähköistä laskutusta. Viime vuonna hyväksyttiin 2010 joulukuussa tiedonanto koskien sähköistä laskutusta ja eh, toimintasuunnitelma ja siinä sähköisestä laskutuksesta pitäisi 2020 tulla pääasiallinen laskutusmuoto EU-ssa. Tässä on neljä prioriteettia ja ensimmäinen eh, on se, että siinä ei pitäisi syrjiä mitenkään sähköistä laskutusta. Tällä hetkellä sähköinen laskutus kärsii tällaisesta syrjinnästä. Toiseksi pitäisi ottaa huomioon myös pk-yritykset ja täytyy sanoa, että jos pk-yritykset menevät tähän suuntaan, silloin suurin osa yrityksistä ja sitten yhteen toimiva ympäristö ja neljäs prioriteetti sitten halutaan edistää yhteisiä standardeja jo vuoden ajan komissiossa on pyritty edistämään näitä näkökohtia ja edistystä on selvästi ollut nähtävissä. Ensinnäkin lainsäädäntö puitteissa, varsinkin ajatellen uutta arvonlisäverodirektiiviä. Siinä on poistettu kaikki syrjintä, joka liittyy sähköiseen laskutukseen. Komissio on antanut omia selvityksiään, joiden avulla halutaan helpottaa näiden lainsäädäntötekstien tulkintaa ja tällä tavoin jäsenvaltiot voivat paremmin hyödyntää niitä. Mitä tulee sitten sähköiseen allekirjoitukseen, niin varmasti tiedätte, että nykyinen direktiivi on ongelmallinen, joten komissio pyrkii uudistamaan tätä direktiiviä 2012 vuonna. Mitä tulee sitten toiseen pilariin, PK-yritysten sähköisen laskutuksen käyttöönotto. Siinä komissio ottaa käyttöön alakohtaisia hankkeita. Näissä hankkeissa on tärkeää se, että halutaan kehittää yhteen toimivuusfoorumeita suurten yritysten ja pk-yritysten välillä. Tässä mennään alakohtaisesti eteenpäin ja siinä on mukana suuryrityksiä, pieniä yrityksiä ja me äh, haluamme, että me kehitetään tällainen yhteentoivuusfoorumi ja äh, tällä tavoin jokainen tuo omaa lisäarvoansa ja jokainen voi säilyttää oman digitaalisen järjestelmänsä, mutta samalla voidaan eteenpäin niin, että otetaan huomioon myös äh, toimittajat, toimittajien järjestelmät. Tähän mennessä meillä on kokemusta siitä, että on ottu käyttöön tällainen foorumi tekstiili, tekstiiliautoteollisuusalalla ja 2006, 2012 äh, kaksi uutta hanketta koskien elintarviketeollisuutta ja matkailua. Äh, sitten kolme ja neljä osiossa varmasti Peter Brain puhuu niistä vähän enemmän. Äh, tässä kyse on siitä, että halutaan yhteiset standardit ja haluamme, että standardijärjestöillä olisi mahdollisuus määritellä, mitä sääntöjä pitää noudattaa. Ajatellen tilintarkastajia tai sitten verotusta. Näissä osioissa me olemme pyytäneet, että eurooppalaiset standardointijärjestöt lähentyisivät toisiaan myös semanttisesti silloin, kun lasku vaihtaa omistajat, nämä tiedot, jotka ovat laskulla, niin ne olisivat standardin mukaiset. Eli siinä pitää olla tietyt tiedot ja nämä samat tiedot pitää olla laskussa standardinomaisesti. Mitä tulee yhteen toimivuuteen teknologian osalta, eh, tämä on toisaalta helpompaa, koska meillä on mahdollisuuksia eh, tähän ja eh, halutaan, että standardit pätevät myös näihin tietoihin, jotka sisältyvät laskuihin. Mutta lisäksi viestini on se, että komissio ei onnistu tässä tehtävässään yksin, vaan tarvitaan yhteistyötä myös jäsenvaltioilta. On tärkeää, että jäsenvaltiot sitoutuvat aivan samalla tavoin sähköisen laskutukseen kuin komissio. Ja tässä hengessä olemme kehottaneet, että jäsenvaltiot perustaisivat omia kansallisia foorumeitaan edistääkseen sähköistä laskutusta kansallisella tasolla ja siihen pitää ottaa mukaan myös pääasialliset julkiset ja yksityiset toimijat ja siinä halutaan tarjota ratkaisuja ja käsitellä niitä ongelmia, poistaa esteitä, joita asiassa on. Tällä hetkellä 18 jäsenvaltiota on perustanut foorumiinsa. Ranska ja Italia ovat ilmoittaneet, että ne, ne perustaa hyvin pian. Meillä on siis 20 jäsenvaltiota, joissa oikeastaan on käytössä jo tällainen kansallinen foorumi. Eurooppa-tasolla me olemme ottaneet käyttöön Eurooppa-tason foorumin äh, sähköisessä laskutuksessa ja siellä on edustajia äh, eri jäsenvaltioista ja eri tasoilta tällainen eurooppalainen foorumi haluaa eh, tarkastella tilannetta eh, Euroopan tasolla ja eh, tällä tavoin halutaan päästä eroon myös esteistä, joita on sähköisen laskutuksen tiellä. Syyskuussa 2011 oli ensimmäinen formikokous ja siinä perustettiin työryhmiä, jotka raportoivat komissiolle ja me keskustelemme tässä eurooppalaisessa foorumissa näistä kysymyksistä ja tällä tavoin komissio voi suositustensa kautta edetä siinä, että hyväksytään loppuviimeksi sähköinen laskutus. Tässä siis minun osuuteni ja aivan lopuksi haluan vielä painottaa sitä, miten tärkeää on sähköinen laskutus varsinkin nykyisessä taloustilanteessa. Komissio on täysin sitoutunut edistämään sähköistä laskutusta mutta se ei voi toimia yksin. Se tarvitsee ei ainoastaan jäsenvaltioiden tukea, vaan myös Euroopan parlamentin tukea, jotta sähköinen laskutus tulee euro, osaksi eurooppalaista todellisuutta. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja seuraavaksi sitten annan puheenvuoron herra Brainerille. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Stakov, for... Uh... Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos kutsusta tulla tänne. Ja oli mielenkiintoista kuulla herra Katinan puheenvuorossa täysin vastaa omia näkemyksiä. Nimeni on Peter Brain. Olen Coopersissa johtajana ja omien tehtävieni kautta olen avustanut komissiota silloin, kun on näin, tämän tyyppisiin hankkeisiin panostettu. Ja lähdetään liikkeelle paneurooppalaisittain, mahdolliset säästöt saattavat ylittää kuuden vuoden aikana 240 miljardia euroa ja Belgian osalta puhutaan kolmesta miljardista. Eli säästöt, mahdolliset sellaiset, ovat huomattavia. Mutta käyttöönotto nykyisellään on kuitenkin vähemmän kuin 15 prosenttia. Eli vaikka potentiaali säästöjen suhteen olisi huomattava, ei puhuta enemmästä kuin 15 prosentista. Lainsäädäntö mahdollistaisi nämä toimet kylläkin. Ilmeisesti ongelmana nykyisellään on se, että ollaan tällaista 22 tilanteessa. Eli mitä teidät eivät voi lähettää laskuja sähköisesti tai asiakkaat eivät voi niitä sellaisena vastaanottaa, joten siksi ei osallistuta. Ja tämä on tällainen tilanne vähän, ei oikein edistytä, jos jokainen toteaa, että no en osallistu, en voi osallistua. Eli näitä sähköisten laskutusten määriä tulisi voida nostaa. Ja tällöin kolmea seikkaa tarvitaan. On käytettävä avoimia standardeja, edistettävä niiden käyttöä, oikeudellisten vaatimusten on oltava yksinkertaisempia ja tähän hankkeeseen jo on ryhdytty. Ja tärkeimpänä itse pitäisin sitä, että viranomaispalvelut toimisivat esimerkkinä. Eli lähdetään nyt tässä näitä tarkastelemaan. Ensinnäkin avaiten standardien käyttö. Niin sanottu standardoinnin paradoksi on ratkaistava ensin. Mistä siinä on kyse? On niin paljon erilaisia standardeja, että ei enää oikein standardeista voida puhua tässä näitä erilaisia standardimalleja, OASIS yhtenä, AISO, sen ja niin edelleen. Sen workshop työskentelee kovasti varmistaakseen, että nämä standardit lähentyvät toisiaan, eli töitä tehdään, niissä edetään, komissio, parlamentti ja kaikki kynnelle kykenevät yrittävät varmasti pyrkiä siihen suuntaan, että tämä lähentymisprosessi johtaisi yksin kattaviin standardeihin. Ja sitten kun puhutaan oikeudellisesta ilmastosta, niin puhutaan nimenomaan näistä menettelyistä arkistointiin liittyen ja lähdemme liikkeelle tutkimukseen, joka tehtiin vuonna 2008 komissiolle, jossa tasa arvoista kohtelua painotettiin paperimuotoisten ja sähköisten laskutusten osalta. Ja nyt on siirrytty kuitenkin eri suuntaan vanhasta direktiivistä. Nyt verovelvollinen voi päättää siitä, miten nämä asiat hoidetaan. Ja tämä on tärkeää, kun yrityksiä ajatellaan. Eli nyt voi vapaasti tehdä valinnat ja toisaalta tietää, että näitä eh, liikesuunnitelmia valvotaan. Eli on mahdollista halutessaan saada täysi hyöty näistä laskutusmenettelyistä. Ja tässä painottaisin sitä, että hankkeeseen lähdettiin vuonna 2010, kun direktiivi julkaistiin, mutta se on vielä saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ja olisi tärkeää, jos komissio tai parlamentti pitäisivät huolen siitä, että jäsenmaat kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa pitävät huolen siitä, että direktiivi todellakin saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Nimenomaan, että mitään lisävaatimuksia ei esitetä, vaan voidaan puhua tasavertaisesta kohtelusta. Ja sitten viimeinen seikka, ei kuitenkaan vähäpätöisin, eli että esimerkkinä toimisivat viranomaispalvelut – tässä tärkeä rooli nimenomaan näillä viranomaispalveluilla on itse. Toimin ePrior-hankkeessa pitkälti. Se on hanke, joka lähti liikkeelle vuonna 2007 komission viestintäpääosastosta. Kyseessä on infrastruktuuri, joka mahdollistaa toimittajien sähköisten laskujen lähettämisen komissiolle täysin integroidulla tavalla – ja rinnakkaisesti on sitten tämä pebble hanke myöskin olemassa, joka mahdollistaa eh, sähköpohjaiset julkiset eh, hankinnat ja tämä koskee myös kaikkia toimijoita. Ja eh, e-prior infrastruktuurin PEPOL on jo yhdistynytkin ja tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka nämä kaksi hanketta on ollut mahdollista linkittää toisiinsa. Ja niin kuin jo totesin, tämä malli pohjautuu nettisovelluksiin, jolloin siis on mahdollista integroidusti lähettää sähköisiä laskuja, mutta myöskin pk-yritysten on helppo tätä hyödyntää. Tässä on siis toimittaja portaali, jota pienikin yritys voi hyödyntää ja sähköisesti yksinkertaisesti lähettää laskuja. Ja kun tarkastellaan kokonaistilannetta, niin 30 toimittajaa on nyt jo ö, mukana tässä. Mutta käytäntö kuitenkin on osoittanut sen, että prosessi on melko lailla hidas. Ja siksi päätettiin, että puite sopi sopimuksessa mahdollistettaisiin se, että komissio voi velvoittaa nämä toimittajat lähettämään laskut sähköisesti. Ja näin komissio on toiminutkin. Niin sit nyt velvoittaa toimittajat lähettämään laskunsa sähköisesti. Myöskin käytämme palveluntarjoajia siis sitten tulee lähettää laskunsa tähän järjestelmään sähköisesti, mutta monet käyttävät palvelujen tarjoajaa ja komission pääosasto katsoo tärkeäksi sen, että tehdään yhteistyötä näiden palvelujen tarjoajien kanssa, jotta päädytään win-win tilanteeseen, kun tarkastellaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteyttä. Ja sitten tämä viimeinen seikka työllisyyden pääosasto ja digitaalisen asioiden pääosasto nyt käyttävät näitä järjestelmiä nykyisellään, mutta olisi hyvä, jos parlamentti ja komissio päätyisivät siihen, että e-priorista tehtäisiin komissiossa pakollinen, että kaikki virastot, pääosastot ja e, toimielimet e, esimerkinomaisesti ryhtyisivät e, tätä järjestelmää käyttämään julkisissa hankinnoissa. Ja sitten lopuksi totesin vielä, että olen myöskin Belgian sähköisen laskutuksen foorumissa mukana. Ja voin todeta, että tämä Belgian foorumi eh, suuntaa nyt Eurooppaan päin katsoa, mitä siellä tapahtuu. Ja tarkoitus on voida oppia toimielimiltä niin paljon kuin mahdollista. Tärkeää on näin ollut, että EUn toimielimet jatkavat esimerkillistä rooliaan näissä kysymyksissä. Kiitos. Kiitokset tästä hyvin tarkasta informaatiosta. Ja seuraavaksi annan sitten mahdollisuus kysymyksiin. Herra Tsukalas, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos. Nämä kaksi puhujaa, joita kiitän. Puhuivat nimenomaan asioista, joista haluaisin esittää kaksi kysymystä. Haluaisin konkreettisen vastauksen. Mikä on se tie, jota tulisi seurata niin, että sähköinen laskutus olisi mahdollista ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti EU-ssa, varsinkin rajat ylittävissä kysymyksissä. Toiseksi, mikä on komission aikataulu ja mikä on yleisten teknisten standardien rooli tässä? Kiitos. On kollegin Herzog. Sitten kollega Herzog. Frau Tikau, Entschuldigung. Anteeksi, <laughs> rouva Tikau, tein virheen. Kiitos puheenjohtaja. Herra Keli nähtävästi haluaa myös puhua. Haluaisin osittain vastata tähän. Tietääkseni 2009 lähtien Euroopan komissio on antanut Euroopan standardisointielimille tehtäväksi löytää yhteinen standardi EUn sähköiselle laskutukselle. Muistan, että kun meillä oli komission jäsen Talianin kuuleminen, esitin hänelle kysymyksen tästä aloitteesta edistää kehittää sähköistä laskutusta. Odotamme suurella mielenkiinnolla nyt sitten toimintaohjelmaa, joka nopeuttaisi sähköisen laskutuksen käynnistämistä. Ensimmäinen askel olisi se, että meillä olisi kaikki julkisten hankintojen, julkiset hankinnat käyttäisivät sähköistä laskutusta. Ja 2015 on tavoitteena, että 50 prosenttia kaikista Euroopan tason julkisista hankinnoista tehtäisiin sähköisten laskutuksen kautta. Joten on hyvin tärkeää, että kaikki julkiset hankintajärjestelmät käyttävät sähköistä laskutusta. Tällä tavalla annamme hallituksille esimerkin ja yritykset ovat myös kiinnostuneempia käyttämään sähköistä laskutusta, koska silloin he voivat paremmin myös toimia yhteensopivasti julkisten hankintojen markkinoiden kanssa. Olemme nähneet komission tutkimuksia, jotka osoittavat, että jokainen lasku säästää kuusi euroa. Sen lisäksi Tämä vähentää paperin käyttöä, saasteita. Valvontaviranomaiset säästävät myös, koska on paljon vähemmän virheitä. Kaikki nämä edut yhteenlaskettuna ovat noin 6 euroa per lasku, joten tästä on ihan selkeä äh, todiste siitä, että on hyötyä käyttää sähköistä laskutusta. Ja hallitukset voisivat toimia esimerkkinä käyttämällä sähköistä laskutusta nimenomaan julkisissa hankinnoissa. Sitten edustaja Kelly. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vaan ehkä äh, voisitte hiukan kehitellä näitä äh, miljardeja, että sanonut mihin mennessä nämä äh, säästöt tulisivat, miten tämä jaotellaan, koskeeko tämä liike-elämää vai hallituksia. Onko lisäksi sellaisia maita, jotka toimivat paremmin tällä hetkellä jokuin muut? Mikä on tilanne nyt? Ja Eh, sitten 2005 50 eh, prosenttia. Eh, mikä on sitten tavoitteena 2020? No, Kiitokset ja sitten annan molemmille vielä puheenvuoro. Herra Katina ensin. Ensimmäinen kysymys on varmaankin vaikeina, koska valitettavasti meillä ei ole vielä täysin vakuuttavaa tietoa, miten parhaiten toteuttaa sähköinen laskutus. Jos meille tätä tietoa jo olisi, olisi aivan selvää, että meidän tiedonannossamme lähdettäisiin juuri tälle tielle. Eli meidän lähestymistapamme on se, että on tunnistettu tiettyjä lähtökohtia ja pikkuhiljaa haluamme eh, poistaa esteitä, mutta meidän täytyy ottaa huomioon, että edelleenkin näitä esteitä on ja on ongelmia siinä, että eh, sähköinen laskutus kehittyy laajalti minä ajattelisin, että näiden kansallisten tai eurooppalaisten foorumien kautta voitaisiin jatkuvasti jatkaa tätä työtä, jonka avulla voidaan tunnistaa esteitä ja tällä tavoin voimme auttaa toisiamme, toinen toistamme ja hyvin nopeasti voimme nähdä suoraan, suorastaan räjähdyksen sähköisessä laskutuksessa. Sanoisin, että meillä on olemassa prosessi, mutta ei ole aivan selkeää tietä mm, ajatellen näitä neljää pilaria, joista minä juuri puhuin. Ja mitä tulee standardeihin ja yhteisiin standardeihin, niiden rooliin, uskoisin, että nyt selkeyden vuoksi meidän pitää erottaa toisistaan semantiikka ja teknologia. Neljännessä pilarissa tunnistettiin Ähm, malli, joka, äh, jossa kyseessä on semantiikasta, se on malli, jonka mukaisesti asetetaan standardeja ajatellen näitä tietoja, joita pitää välittää sähköisessä laskutuksessa tietyssä järjestyksessä niin, että voidaan tunnistaa, onko kyse nimestä, osoitteesta ja hinnasta. Eli eh, tämä semanttinen standardointi on aivan ehdoton. Nyt on e- eurooppalaisilta eh, tahoilta eh, pyydetty, että tehtäisiin yhteistyötä UNC Factsin kanssa, koska kyseessä on tietenkin paljon byrokratiaa ja nyt on jo olemassa tietty suunta, johon voidaan lähteä tällä semanttisella osiolla. Minun mielestäni pitäisi mennä nyt tällä tavoin yhtenäistä mallia kohti. Mitä tulee sitten teknologiaan, meidän ei pidä tässä kuvitella, että saisimme ne kaikki yhtenäisen malliin. Meillä on liikaa erilaisia järjestelmiä, mutta se ei ole mitenkään turmiollista, koska voimme edelleenkin saada sellaisia kosketuspintoja, joiden avulla voidaan taata yhteentoimivuus. Ja mitä tulee sitten julkisiin markkinoihin, niiden osalta henkilökohtaisesti olisin sitä mieltä, että ne ovat välttämättömät, jotta saadaan aikaan se, että myös liike-elämä lähtee sähköisen laskutukseen Eurooppalaisessa foorumissa meillä on neljä työryhmää ja yhden tehtävä on määritellä hyvät käytännöt. Me tiedämme, että tietyissä maissa on jo tehty päätöksiä niin, että on pakotettu sähköiseen laskutukseen, varsinkin äh, julkishallinnossa ja äh, julkisissa hankinnoissa. Tulevina vuosina meidän pitää tehdä töitä näiden foorumien ja foorumin puheenjohtajana kanssa, eurooppalaisen foorumin puheenjohtajan kanssa. He tekevät, äh, antavat suosituksia ja jos todellakin me vakuutumme siitä, että julkiset markkinat voivat olla tärkeä tekijä sähköisessä laskutuksessa, voimme tehdä päätöksen, mutta tässä vaiheessa – Komissio ei voi pakottaa sähköiseen laskutukseen julkishallintoa, mutta tämä on tietenkin asia, josta keskustellaan ja se riippuu juuri foorumin suosituksista. Mitä tulee sitten tähän selvitykseen, haluaisin kiittää kysymyksestä tässä nähdään selvästi, eh, missä ongelmat ovat. Jos suhtaudutaan rationaalisesti, niin eh, voisi sanoa, että kaikkien yritysten pitäisi mennä kohti sähköistä laskutusta, koska siinä tulee säästöjä. Minkä tähden näin ei tehdä? Eh, se johtuu siitä, että on paljon nämä epävarmuuksia ja on myös kulttuurisia muutosvastaisuuksia. Vähitellen voidaan poistaa esteitä, mutta minun mielestäni meidän pitäisi antaa tiettyjä mm, demonstraatioita, niin osoittaa, mitkä ovat siis hyvät käytännöt, jotta voimme osoittaa yrityksille aivan konkreettisesti, että siirtyminen kohti sähköistä laskutusta ei ole mahdotonta, se on erittäin toivottavaa. Ja tämä on siis ongelma, että meidän pitää torjua tätä muutosvastarintaa. Ehkäpä Kelin kysymykseen voi vastata sitten äh, kollegani. Uh, what I would like to... Niin, ehkä täydennän äskeistä muutamalla sanalla. Niin 630 laskua paljon riippuu tutkimuksista ja sitten eh, siitä, miten asiaa tarkastelee, mutta olennaista on se, että jos yksi kymmenestä toimittajasta lähettää laskun sähköisesti, niin hyötyjä varsin pieneksi. Teknologia on olemassa ja lainsäädäntö mahdollistaa joistain hankalusta huolimatta käytön. Siitä ei ole kyse. Katsoisin, että ongelmana on se, että jos vain yksi kymmenestä toimistosta lähettää sähköisesti laskun, niin miksi eh, kannattaa nähdä vaivaa eh, kahden järjestelmän eteen, eli sähköisen ja paperijärjestelmän. Eli volyymia tarvitaan lisää. Ja tärkeä rooli on viranomaispalvelulla, niiden tulee esimerkkinä toimia, sillä monet toimittajat jäsenmaassa – ovat nimenomaan yhteistyössä julkishallinnon kanssa ja siksi tällöin puhutaan huomattavista määristä. Ja jos halutaan, että tällaiset laskut voitaisiin sähköisten lähettää, niin tällöin myös standardisoituja erittelyjä käytettäisiin, erityyppisiä. Ja jos Tällä tavalla esimerkinomaisesti käytetään standardeja, tiettyjä yhteensopivuusmekanismeja ja tarjottaisiin esimerkki tai siitä, miten nämä oikeudelliset vaatimukset käytetään. Eli jos viranomaispalvelut toimivat esimerkkinä tässä, ja Tällä saadaan paljon hyötyä aikaan. Volyymit lisääntyvät, käytetään yhteisiä standardeja ja parhaat käytänteet myöskin tällöin esiin nousivat sen suhteen, miten tämä eh, yhteensopivuusasia hoituu. Eli katsoisin, että nimenomaan viranomaispalveluiden tässä tulisi johtoroolissa olla. Kiitos. Kiitos. Anteeksi, että teitä hoputan, mutta meillä on hyvin tiukka aikataulu. Kiitokset tästä eh, informaatiosta ja selkeistä tarkkoista esityksistä ja sitten jatkamme seuraavalla paneelilla. Wir fahren fort und begrüßen. No niin, jatkamme ja toivotamme Adriani Fertin tervetulleeksi. Hän tulee ECISstä. Ja ilman sen pitemmittä puhetta annan suoraan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very, very much. I, my name is... Kiitos. Andriani Pertti on nimeni. Tulin Thomas eh, Vinjen puolesta. Tänne hän ei valitettavasti päässytkään tulemaan. Ensin haluaisin lämpimästi kiittää Rova Tikaa ystävällisestä kutsusta osallistua tähän minikuulemistilaisuuteen. Lähtisin liikkeelle sanomalla seuraavaa. Viimeisten vuosien aikana vain muutamien maiden julkishallinnoissa on pyritty enemmän käyttää näitä sähköisiä viranomaispalveluja myös rajat ylittävistä. Ja, ja siitähän nimenomaan täällä tänään keskustellaan. Ja jotta julkishallinto Euroopassa voisi sähköisiä viranomaispalveluja tarjota, tarvitaan nimenomaan tätä yhteentoimivuusasiaa. Se on olennainen aspekti, kun tarkastellaan sosiaalista taloudellista potentiaalia ja sen hyödyntämistä. Ja tämä mm, viime kesäkuussa komission tarkastama standardointiasetus antoi parlamentillekin mahdollisuuden voida vaikuttaa tähän asiaan hyväksymällä asetus ja helpottamalla nimenomaan standardit, jotka liittyvät yhteentoimivuuden silloin, kun puhutaan julkishallinnosta. On tärkeää, että nopeasti hyväksymismenettely saadaan läpi, jotta yhteen toimivuuden elementit saadaan parhaaseen käyttöön. Ja lähtisin liikkeelle kolmesta pääseikasta, jotka liittyvät tähän keskusteluumme. Ensinnäkin yhteentoimivuuden tärkeys ja erilaiset lainsäädännölliset asiakirjat, joissa tämä asia huomioidaan. Toiseksi on selvä tarve mahdollistaa valinnat standardin kautta, jotta ei tarvitse hyödyntää tiettyjä paikkoja ja sitten kilpailukyky ja sitten standardimuotoiset paketit ja niiden potentiaaliset mahdollisuudet, jotta voidaan näissä julkisissa hankinnoissa hyödyntää olemassa olevia standardeja, riippumatta siitä, onko ne näiden kolmen suuren eh, niin sanotun standardikeskuksen kautta kehitetty. Toteaisin, että monissa toimissa nimenomaan nämä yhteen toimivuuskysymykset esiin nostetaan yleisellä tasolla varsin usein. Yhtenä esimerkkinä kannattaa mainita eh, vuoden takainen komission tiedonanto, jossa nimenomaan eurooppalaisten julkishankintojen yhteydessä yhteentoimivuuskysymyksiä tarkasteltiin ja 16.12.2010 eh, julkaistiin toinen vastaava esitys, jossa komissio painotti sitä, kuinka tärkeää on mahdollistaa yhteentoimivuus, jotta rajat ylittävät sähköiset eh, palvelut ovat mahdollisia. Ja vastaavalla tavalla yhteen toimivuudella on ollut tärkeä rooli digitaaliagendassa, joka hyväksyttiin vuonna 2010. Ja 2020-strategian lippulaiva-aloitteessa tämä seikka on myöskin mukana. Digitaalinen agenda voi toimia ainoastaan, jos yhteentoimivuuskysymykset taataan. On myöskin katsottu, mitkä lainsäädäntöhankkeet edesauttaisivat tässä. Näin on tehty jo viime vuosi eh, kymmenellä. Ja sitten direktiivin säännökset, jossa nimenomaan tarkastellaan näitä täytäntöpanokysymyksiä. Todetaan, että tärkeää on nimenomaan helpottaa yhteentoimivuuskysymyksen toteutumusta. Ja myös Microsoft tapauksessa, Microsoft-tapauksessa tämä oli esillä. Vaadittiin integroivuustietoja Microsoftilta ja tämä oli muistutus siitä, että kilpailuviranomaisilla on myöskin tärkeä rooli näissä kysymyksissä, ettei väärinkäytetä eh, monopoliasemaa ja komissio kesäkuussa myöskin esitti tähän liittyvän esityksen, jolla eh, pyrittiin siihen, että julkisviranomaiset eh, julkishankintojen yhteydessä nimenomaan painottaisivat yhteentoimivuuden merkittävyyttä. Mistä tässä kaikessa on kyse? Jos eh, tulee voida hyödyntää teknologiaa. Se on tärkeä asia julkiselle hallinnolle, kansalaisjärjestöille, yksittäisille ihmisille ja kaikille yrityksille maailmanlaajuisesti tällainen toisensa liittyminen mahdollistaa e, nimenomaan e, teknologian käytön. Ja yhteen toimivuus tarkoittaa sitä, että tietokoneohjelman kautta voidaan vaihtoa tietoja muihin tietokoneohjelmiin nähden ja molemmat osapuolet voivat näitä tietoja käyttää. Laajalle levinnyt toimivuus, siihen voidaan päästä vain, jos lähdetään liikkeelle hyvistä standardeista ja toisaalta pidetään kiinni viestintäsäännöistä. Näitä on erilaisia ja aina ei saavuteta parhainta mahdollista yhteentoimivuuden tasoa. Kuitenkin nämä erilaiset mallit, niitä on tarkasteltava myöskin. Kuluttajat jotka tuotetta käyttävät, voivat valita sopivimman tuotteen, eikä tarvitse pelätä sitä, että esimerkiksi e, tietojen valvonnassa jotain ongelmia ilmenisi. On katsottava myöskin, miten e, myyjä voi käyttää näitä. Tässä myöskin e, markkinatilanteet tulee huomioida. Ja kokemukset ovat osoittaneet sen, että innovaatiot ovat avoimen maailman pohjalla ja mahdollisimman laajat kuluttajamahdollisuudet tulisi voida tarjota. On tärkeää, että eh, tästä lähdetään liikkeelle, koska muutoin kuluttajien valinnan mahdollisuudet kaventuvat. Ja sähköinen viranomaispalvelu tarkoittaa sitä, että kuluttajan tulisi voida olla saumattomasti yhteydessä viranomaisiin hyödyntämällä järjestelmiä, eikä eh, mitään tietyn eh, toimijan teknologiaa tule voida vaatia sovellettavaksi. Ja on myöskin tältä pohjalta saatava pääsy viranomaisten esittämiin tietoihin – ja tietyistä perusperiaatteista tulisi pitää kiinni myöskin silloin, kun julkista hallinnosta, hankinnosta puhutaan ja ei-syrjivästä periaatteestahan aina liikkeelle lähdetään, ja sitä tulisi kaikissa julkisia hankintoja koskevissa operaatioissa soveltaa. Lainsäädännön mukaan jäsenmaiden tulee pitää huoli siitä, että kansainväliset ja kansalliset standardit, eh, niistä pidetään kiinni julkisissa hankinnoissa, ja tekniset erittelyt, eh, niiden tulee myöskin mahdollistaa kaikille yhtäläinen pääsy, ei saa mitään turhia esteitä kenellekään luoda luoda. Mutta sopimus viranomaisten ei tule kuitenkaan erityillä laatia sillä tavalla, että suljetaan pois tietyt tuotteet. Nykyinen lainsäädäntö puitteisto julkisissa hankinnoissa vaatii jäsenmailta sitä, että kaikki tarvittavat toimet toteutetaan, jotta standardit ovat EU-lain mukaisia tietojenvaihdon tulee mahdollistua myöskin Ja on tärkeää, että kaikkia kohdellaan tasapuolisesti, toimitaan avoimesti, ei laadita teknisiä erittelyjä sillä tavalla, että tietyt tuotteet jätetään ulkopuolelle. Kuvailtu periaate pohjautuu eh, perussopimuksen vaatimuksiin ja siinä todellakin todetaan, että syrjimättömyyden periaatetta on sovellettava ja tämä liittyy myös kaikkiin julkishankintamenettelyihin. On olemassa standardiuudistuslainsäädäntöehdotuksia. lainsäädäntöehdotuksia. Viime kesäkuussa tällainen hyväksyttiin komissiossa ja nyt sitä käsittelee parlamentti. Siinä pyritään olemassa olevaa järjestelmää parantamaan ja painotetaan sitä, että tärkeää olisi, että viranomaiset hyödyntävät relevantteja standardeja parhaalla mahdollisella tavalla tulisi valikoida sellaiset standardit, joita kaikki toimittajat voivat halutessaan hyödyntää. Tämä takaa kilpailukykyisyyden toteutumisen. Ja tietyt kriteerit kuitenkin on huomioitava lähettävän liikkeelle avoimuuden periaatteesta ja siitä, että saatavuus taataan. Ja tällä tavalla myös laatukysymykset, neutraalius- ja vakauskysymykset on huomioitava ja yksityisten tahojen standardit tulee myöskin voida huomioida julkishankintojen yhteydessä. Ja kun avoimista standardeista puhutaan ja toisaalta siitä, että kilpailukykyisyys säilyy, on erittäin tärkeää, että julkissa hankinnoissa julkiset viranomaiset palveluissa yhteydessä huomioivat nämä seikat, eivätkä unohda myöskään yhteentoimivuuden aspekteja komissiolta vuonna 2011 on saatu ehdotus, jossa nimenomaan puhutaan eri yksityisten tahojen tunnustusmenettelyistä. Ja tunnustetaan kaikki ne eh, standardit, joita on määritelty. Ja sitten kun tekijänoikeuskysymyksiä tarkastellaan. Speed speed, but okay. the other said we have no time. <laughs> but perhaps try. In addition, especially from kun puhutaan tekijänoikeuskysymyksistä, on erittäin tärkeää, että tekijän oikeudet eh, tekstin eritelmän yhteydessä toimi, tällöin toimitaan lisäksi sen mukaan ja ei syrjimättömältä pohjalta. Ja tässä lisäksi myöntömenettelyt ilman kompensaatiota tulevat myöskin kuvaan mukaan. Tarvitaan horisontaalisia suuntaviivoja, jotka mahdollistavat myöskin eh, lojalteista vapaat lisenssimenettelyt. Komission ehdotus tässä yhteydessä on erittäin tärkeä ja näin myöskin jäsenmaiden täytäntöönpano, jotta päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, jossa yhteen toimivuus toimisi paremmin julkishankintojen yhteydessä. Jäsenmaiden avoimuusperiaatteen täytäntöönpano ja yhteensopivuuspuitteiston toteuttaminen ovat myöskin tärkeitä seikkoja ja Varsinkin kun ICT-tuotteista puhutaan, julkisviranomaisten tulisi pitää huoli siitä, että avointen standardien referenssi- ja IPR-säännöt, jotka näihin liittyvät, mahdollistavat sen, että julkishankinnat voidaan hoitaa eri tavoin esimerkiksi avoimen lähteen kautta. Ja lopuksi vielä toteaisin, että mainitut seikat on huomioitava Euroopan parlamentissa varsinkin kun keskustellaan ja äänestetään näistä standardikysymyksistä. Se on erittäin tärkeää, jos halutaan eh, lisätä yhteentoimivuutta. Ja on tärkeää, että tästä tarkistetusta standardiesityksestä tulee osa eurooppalaista lainsäädäntöä. Kiitos. Kiitokset tästä informaatiosta. Onko vielä kysymyksiä? Herra Tsukalas. Thank you, Mr. Chairman. Just to... Kiitos. Kaksi lyhyttä kysymystä. Ensin. Miten EU voi varmistaa, että julkisten palveluiden standardisoinnin ponnistelut toimivat positiivisesti, eivätkä estä innovaatioita digitaalisissa julkisissa palveluissa? Toisekseen, mikä on minimitaso standardeille joihin meidän tulisi pyrkiä, jotta voisimme kehittää Euroopan laajuisia julkisia palveluita ja miten EU voi välttää oleman, olemasta liian yksityiskohtainen. Danke sehr, Frau Ferti. Kiitos. Ja haluatteko te ehkä vastata kysymykseen? Um, kyllä. Ensinnäkin uskon, kuten jos sanoin puheenvuorossani, että on tärkeää varmistaa mahdollisimman paljon yhteentoimivuutta. Yhteentoimivuus on välttämättömyys, että voimme parantaa innovaatioita EU-ssa. Yksi syy, että me olemme täällä, on se, että EU on kärsinyt siitä, että ei ole tarpeeksi yhteentoimivuutta ja tämä on estänyt myös innovaatioita merkittävällä tavalla viimeisien parinkymmenen vuoden aikana. Tämä vastauksena ensimmäiseen kysymykseen. Toisekseen, mitä tulee standardien minimitasoon ja se, että EU ei tule olla liian yksityiskohtainen, yritän vastata laillisen taustani pohjalta, ei teknisen. Minä uskon, että ne ehdotukset, joita on tehty ja jotka komissio kesäkuussa hyväksyi, niissä on tarpeeksi yksityiskohtaiset määritelmät, mutta kuitenkin tarpeeksi yleiset niin, että saadaan annettua selkeät puitteistot sille, miten standardeja hyväksytään ilman, niin, että voidaan välttää liian tarkka yksityiskohtaisuus. En tiedä, onko tämä tarpeeksi vastausta teidän kysymyksiinne. Gut, dann bedanke ich mich Hyvä, kiitokset. Ja mikäli teille sopii, niin annan kollega Tikaolle vielä puheenvuoron lopuksi, koska kuulimme, että seuraavalla puhujalla on vaikeuksia tulla tänne ajoissa. Siksi annankin eh, Rova Tikalle ensin puheenvuoron, että hän saa tehdä yhteenvedon. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka kiinnostuivat tästä keskustelusta ja samoin kaikkia asiantuntijoita, jotka esittelivät omat näkemyksensä ja omat suosituksensa puhuttiin siitä, mitä on tehty ja mitä pitäisi tehdä jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin toimielimissä, samoin kuin yrityksissä. Ja johtopäätöksenä voimme vetää sen, että meidän täytyy tehdä kaikkien yhteistyötä, jos haluamme saada aikaan sähköiset äh, sisämarkkinat. Me tarvitsemme tietojen standardointia. Se on erittäin tärkeää ajatellen äh, sähköistä laskutusta, ja se on sellainen näkökohta, joka olisi todella hyödyllinen kaikille eh, sähköisille viranomaispalveluille. Ja sähköisen laskutuksen eh, pitäisi, eh, pitäisi laajentua julkisista hankinnoista. Se voisi siirtyä yritysrekistereihin, kaikista niistä yrityksistä, jotka maksavat äh, arvonlisäveroa. Tässä siis tarvitaan horisontaalisuutta, jos halutaan saada aikaan yhteentoimivuutta eri viranomaispalvelujen välillä. Mitä tulee sitten äh, sähköiseen laskutukseen ja sen käyttöönottoon, niin minun mielestäni olennaista olisi äh, keskinäinen tunnustaminen sähköisessä allekirjoituksessa. Otan tämän esiin siksi, koska tällä hetkellä keskustellaan sähköisestä allekirjoituksesta ja alkuperäisyyden varmistamisesta. Ja monet ovat sillä kannalla, että julkinen, julkiset infrastruktuurijärjestelmät ovat erityisen tärkeitä ja tämä menettely on hyvin samantyyppinen kuin nykyinen allekirjoitusmenettely. Tässä kyse on siitä, että määritetään sähköinen allekirjoitus kokonaisuudeksi tiettyjä sähköisiä tietoja, jotka ovat sidoksissa muuhun sähköiseen tietoon ja tällä tavoin se olisi aitous, alkuperäis, tunnistus. Meillä on siis eh, oikeusperuste, jos haluamme mennä eteenpäin näissä kysymyksissä, mutta pitäisi tehdä ero näiden kahden ulottuvuuden välillä, sillä käytännössä mikä tahansa allekirjoitus on aitous todistus, mutta allekirjo- sähköisen allekirjoituksen tarpeiden osalta. Kyse on myös tietojen aitouden määrityksestä. Niinpä sellaiset prosessit, joissa nämä yksiköt ja niiden aitous todistetaan, siinä ei välttämättä voida myöntää täyttä sähköisen allekirjoituksen statusta, ja siitä syystä on tärkeää painottaa tässä vielä sitä, että monissa maissa, jotka ovat täytäntöön panneet menettelyjä, jotka liittyvät aitos tunnistukseen, ovat lainsäädäntövaiheessa ja tähän liittyvät menetelmät niistä pyritään tekemään nämä käyttäjäystävällisempiä mutta äh, niiden pitää silti olla äh, turvallisia. Siitä syystä meidän pitää varmistua siitä, että sähköinen identiteetti ja sähköinen allekirjoitus äh, heijastuvat kunnolla tulevassa lainsäädäntöpuitteistossa. Ja sitten lyhyesti vielä siitä, että kun kansallisesti harmonisoidaan näkökohtia, jotka liittyvät sähköiseen allekirjoitukseen, siinä on eroja eri jäsenvaltioiden välillä. On vain pieni osa maita, jotka ovat yhtenäisesti hyväksyneet näitä näkökohtia. Jotkut maat ovat keskittyneet kansallisen puitteen kehittämiseen ja keskittyneet vähemmän rajat ylittävään yhteentoimivuusnäkökohtaan ajatellen tätä sähköistä allekirjoitusta. Siitä syystä uskoisin, että nämä sovellukset, jotka perustuvat yhteen toimivuuteen, Siinä tärkein suositus oli se, olisi se, että meillä olisi yhdistys, joka kokoaisi nämä validointiviranomaiset niin, että tarvittaisiin ainoastaan yhden luukun vierailu niin sanotusti viranomaisella. Ja siinä voitaisiin vahvistaa allekirjoitus niin, että siinä olisi kansallinen viranomainen ja sitten tunnustettaisiin nämä keskinäisesti nämä allekirjoitukset. Mainitsisin vielä, että Euroopan tasolla, EUn tasolla eh, viranomaispalveluiden pitäisi olla yhteen toimivia, varsinkin kun ajatellaan eh, sähköistä identiteettiä ja allekirjoitusta ja julkista infrastruktuuria. Viisi jäsenvaltiota ovat tällä hetkellä johtoasemissa. Ne ovat varmistaneet sen, että nämä, nämä palvelut ovat täysin mahdollisimman hyvin käytössä. Tässä puhutaan kymmenestä julkisesta palvelusta, jotka on määritelty jo 2001 komissiossa. Itävalta, Portugali, Slovenia, Slovenia eh, ovat kärjessä, mutta tässä on vain muutama esimerkki siitä, miten tehokkaasti ja yhteentoimivasti voidaan käyttää sähköisiä asiakirjoja – nyt on äh, kokeiluhankkeita olemassa ja meneillään. Ja ne käsittelevät rajat ylittäviä järjestelmiä julkisissa hankinnoissa silloin, kun käytetään sähköisiä menettelyjä. Ja mainitsisin tässä vielä eurooppalaiset, eurooppalaisen äh, puitteiston koskien sähköisiä viranomaispalveluita, sen soveltamista ja hallintoa. Tätä puitteistoa pitäisi uudistaa, jos halutaan saada nämä palvelut yhteen toimiviksi ja jos halutaan saada tämä aikaan sekä kansallisella että EUn tasolla. Valitettavasti monissa jäsenvaltioissa ei ole tällaista yhteentoimivuutta, ei edes silloin kun katsotaan julkisia palveluita, joita tarjotaan sähköisesti. En puhu tässä siis mistään rajat ylittävistä palveluista, vaan valitettavasti joissakin jäsenvaltioissa, joidenkin jäsenvaltioiden sisällä nämä palvelut eivät ole yhteen toimivia. Tärkeää on myös turvallisuus sähköisissä viranomaispalveluissa. STOA, joka on Euroopan parlamentin arviointivaliokunta, siinä arvioidaan nämä tieteellisiä vaihtoehtoja. Ja kun tarkastellaan sähköisten viranomaispalveluiden turvallisuutta, siitä on ollut selvitys ja on hyvin mielenkiintoista kuulla myös Stoan näkemystä. Ja voin pitää teitä ajan tasalla siitä, miten tämä hanke etenee. Ja tällä tavoin voitte lähteä aktiivisesti mukaan tähän toimintaan. Ja koska me puhumme tässä turvallisuudesta myös ja sähköisistä viranomaispalveluista, sanoisin vielä, että näin jonkin verran tilastotietoa, joka liittyy hyökkäyksiin, jotka kohdistuvat kansallisiin sähköisiin viranomaispalveluihin. 53 prosenttia, tämä on siis vuotuisista tilastoista, ne olivat siis 50 prosenttia oli keskimääräisesti vakavia ja hyvin vakavasti vakavia oli noin 2 prosenttia. Siinä yritettiin ottaa haltuun hallintaoikeuksia tai käyttäjätunnuksia ja oikeuksia tai sitten nettisovelluksien käyttömahdollisuuksia. Mitä tulee sitten protokolliin, UDP esimerkiksi 20 e prosenttia ja 37 prosenttia ja IC ja T 45 prosenttia. Jos me siis haluamme sellaisia järjestelmiä, jotka ovat todellisuudessakin yhteen toimivia niin, että voidaan käyttää sähköisiä viranomaispalveluita. Me tarvitsemme riittävän turvallisuustason sekä viestintä, viestintää ajatellen eh, ja myös niissä sovelluksissa, joita käytetään, jotta saadaan aikaan yhteen toimivuus. Ja vielä lopuksi sanoisin, että silloin kun puhutaan sähköisten viranomaispalveluiden kehittämisestä. Täytyy katsoa myös käyttäjiä ja näiden palveluiden pitää olla käyttäjäystävällisiä. Standardit ovat hyvin tärkeitä. Ne ovat olennaisia, jos halutaan päästä eroon samantyyppisen tiedon varastoinnista eri kohteissa. Onneksi nyt äskettäin hyväksyttiin avoimen tiedon paketti, ja tämä paketti muuttaa oikeastaan direktiivin, joka liittyy julkisten laitosten varastoimaan tietoon. Ja tulevaisuudessa pitää myös valmis, varmistua siitä, että tieto on käytettävissä ja se on yhteen toimivaa meidän täytyy miettiä esimerkiksi henkilötietoja, miten eh, saatavissa se on viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Kaikki tämä tieto, jota on varastoitu julkisten viranomaisten käyttöön, eh, niiden pitäisi olla sellaisessa muodossa, että, se oli, että ne olisivat eh, yhteen toimivia myös tulevaisuuden teknologian kanssa. Lopuksi pitää vielä painottaa sähköisen allekirjoituksen keskinäistä tunnustamista. Lainsäädäntöpaketti on hyvin tärkeä. Meidän pitäisi saada se ensi vuonna ja siinä käsitellään sähköisen allekirjoituksen direktiivin muutoksia ja on myös lainsäädäntöhankkeita, jotka liittyvät sähköiseen identiteettiin mitä tulee sähköiseen allekirjoitukseen, olen sitä mieltä, että me tarvitsemme eurooppalaisen validointi viranomaisten järjestöjä ja tätä kautta voimme ainoastaan taata sähköisen allekirjoituksen keskinäisen tunnustamisen. Meillä on vielä paljon äh, työtä edessämme, mutta meidän pitää olla kunnianhimoisia, jotta Eurooppa-tasolla äh, käytämme varoja myös ähm, tähän liittyviin hankkeisiin tai niihin hankkeisiin, jotka edistävät äh, sähköisen viranomaispalveluiden äh, käyttöönottoa. Ja myös jäsenvaltioiden äh, pitäisi edistää näitä palveluita kansallisella tasolla. Tässä standardit ja turvallisuus ovat olennaisia, mutta Tietyt aloitteet voivat auttaa siinä, että hallitukset ja yritykset ottavat käyttöönsä esimerkiksi sähköisen laskutuksen tai muita sähköisiä palveluita. Varmasti saamme aikaan mielenkiintoisen asiakirjan. Haluan kiittää vielä kerran kaikkia asiantuntijoita ja niitä kollegoita, jotka tulivat paikalle tänään. Ja aivan varmasti me saamme myös tarkistuksia tähän mietintöön. Kiitos. Kiitokset. Minä päätänkin tämän kokouksen tähän ja viiden minuutin kuluttua aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. Hyvä. Okei. Okay.